parlamentaarinen immuniteetti on purettu. Tämä on Ranskan viranomaisten pyyntö ja tämä on jaettu tai toimitettu oikeusasiain valiokunnalle. Ja sitten olen saanut ALDE-ryhmältä ja vihreältä ryhmältä listan näistä uusista nimityksistä, äh, mitä tulee siis uusiin valiokuntajäsenyyksiin, ja nämäkin on toimitettu jäsenille, ja mikäli näitä ei